Pöytäkirjat 24.10. istunnosta on asetettu saatavilla, Onko niihin vasta huomautuksia? Näin ne ole, joten pöytäkirja on hyväksytty. Sitten ilmoitukset. Saksan